eilisen äh, kokouksen pöytäkirja ja tekstit ovat täällä saatavilla kaikille edustajille. Onko teillä jotain tätä pöytäkirjaa vastaan? Ei ole. Tämä pöytäkirja on näin hyväksytty. Hyvät naiset ja herrat,